Ehkä voisimme aloitella. Io direi che possiamo Emmeköhän voisi aloittaa nyt äänestysten toimittamisen, jos olette kaikki valmiita. Vedo che la No niin, aamupäivä vaikuttaa hankalalta kaikille. No niin, hyvä. Ensimmäisenä toimitamme äänestyksen liittyen eh, kuluttajansuojelainsäädännön täytäntöpanossa vastaan kansallisten viranomaisten yhteistyössä asetuksen muuttamisesta. Edustaja Reposa puheenvuoron. Arvoisa <clears throat> puheenjohtaja, <clears throat> muutama sana pienestä, mutta merkittävästä ja kauaskantoisesta asetusmuutoksesta. Me voimme olla tyytyväisiä eiliseen trilogiin ja siinä saavutettuun lopputulokseen, koska saimme läpi kaiken sen, mitä halusimme haluan kiittää neuvostoa ja komissiota hyvästä yhteistyöstä ja teitä kollegoita <clears throat> saamastani luottamuksesta ja tuesta. Parlamentin ideanahan oli sisällyttää komission ehdotukseen niin sanottu uudelleen tarkastelulauseke, jossa komissiota pyydetään toimittamaan arviointikertomus kuluttajasuoja yhteistyöverkoston toiminnasta vuoteen 2014 loppuun mennessä. Kertomuksessa tulee arvioida niin asetuksen tehokkuutta, sen toimintamekanismeja kuin myös sen soveltamisalaa. Tarkoituksena on myös, että komission tulisi antaa, mikäli tarvetta löytyy, uusi lainsäädäntöehdotuksensa kertomuksen yhteydessä, eli viimeistään vuonna 2014 alun perinhän neuvosto kuten myös komissio vastusti tätä uudelleentarkastelulauseketta mutta myöntyivät kuitenkin siis lopulta parlamentin kantaan. kokonaisuudessaan voimme siis olla erittäin tyytyväisiä saavutettuun lopputulokseen. tämän takia toivon että voisimme nyt kaikki äänestää ensimmäisen käsittelyn ratkaisun puolesta ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan niin asiasta keskustellaan täysistunnossa viidentenä päivänä heinäkuuta ja kuudentena heinäkuuta siitä sitten äänestetään. kiitoksia. Kovasti kiitoksia teille. Haluaako komissio jotenkin vielä kommentoida? Molnar saisi puheenvuoron komission puolelta. Thank you very much, Madam Chair. And, uh... Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Halusin vain toistaa sen, minkä edustaja Repo jo sanoi. Haluaisin kiittää kaikkia IMKO jäsen, IMKO-valiokunnan jäseniä osallistumista keskustelun ajatuksista ja sitoumuksesta löytää ratkaisu. Voin vahvistaa, että komissio on tyytyväinen sovittuun tekstiin eilisen tulokseen ja toivon, että äänestys menee sotjakkaasti tänään. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi toimitan äänestyksenne. Yksi äänestys äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut edustaja Revolle. Approvato a una unanimità. Ora passo alla... Eli yksimielisesti hyväksytty. Seuraavaksi toimintamme äänestyksen euromääräisiä tilisiirtoja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistaminen. Gebhardin lausunto. Edustaja Gebhard saa puheenvuoron. Ja, danke schön, Frau Kiitos. Wir haben, ich, eine ganz ein... Kiitos puheenjohtaja. Äänestys on varmaankin tässäkin ihan yksinkertainen, nimittäin erittäin mukavissa neuvotteluissa varjoesittelijöiden kanssa. Odotan hetken, että kaikki saavat kuulokkeet No niin, hyvä. Siis halusin vielä kerran kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Me teimme hyvää rakentavaa yhteistyötä ja kaikissa ratkaisevissa kohdissa löysimme yhteisymmärryksen. Yhteenvedonomaisesti sanoimme, että on järkevää Tilisiirtojen ja suoravelotuksen osalta sopia yhdestä määräajasta, joka estää sekaannuksen kuluttajien mielessä, siis jos meillä olisi eri aikataulut käyttöönotosta jäsenvaltioissa. Lisäksi sovimme siitä, että annamme 24 kuukautta aikaa jäsenvaltioille SEPA-järjestelmän käyttöönottamiseksi, jotta se todella toimii tehokkaasti. Tämä on yksi näistä tärkeistä asioista, joista sovimme. Toinen yhteisymmärryksen kohde on tiedonantovelvoite. Se, mitä tietoa kuluttajille on annettava, ja velvoite, joka koskee sekä jäsenvaltioita että pankkeja, että kuluttajille tai kansalaisille kerrotaan kunnolla siitä, mitä nämä IBAN ja BIC tarkoittavat, mistä ne koostuvat – niin, ettei synny niin paljon ongelmia, että järjestelmä ole niin monimutkainen. Oikeastaanhan siinä on tilinumero ja sitten pankkia merkitsevät luvut. Tämän pitäisi olla melko selvää sitten kuluttajalle, eikä tunnu niin vaikealta. Pyydämme siis, että pankit selittävät kuluttajille tätä asiaa ja ovat avuksi. Sovimme myös siitä, että kun kyse on palautuksista, että si- siirretään rahaa takaisin ainoastaan siinä tapauksessa, että syntyy kustannuksia, joista kuluttaja itse voi olla vastuussa. Muuten pankit keskenään joutuvat sopimaan siitä, miten nämä kustannukset katetaan. Tämä on järkevää koska tässä voi olla kyse ongelmasta, joka on syntynyt pankkien välisesti, eikä se ole kuluttajien syytä. Näin olen varmasti todennut kaikkein keskeisimmät seikat, joista olemme päässeet sopuun. Oikeastaanhan on kyse siitä, että asia hoidetaan mahdollisimman yksinkertaisesti niin, että tieto on mahdollisimman hyvää, jotta jotta uusi SEPA-järjestelmä on kuluttajille mahdollisimman helppo ottaa käyttöön. Ja näin annetaan myös vähän enemmän aikaa, eli 24 kuukautta. Tämä on se suositus, jonka me esittäisimme vastuuvaliokuntaan. Yhteistyö oli hyvää. Kiitos paljon myös sihteeristölle. Ah, eh, Kiitoksia. Varjoesittelijät ehkä haluavat puhua. Edustaja Busutilo. Uh, no, uh... Rouva puheenjohtaja, voisin vain kiittää Rova Gebhardtia hänen erinomaisesta yhteistyöhalukkuudestaan. Toteaisin vain, että halusin tehdä suullisen tarkistuksen, tarkistuksen 15, sitten kun siihen päästään. Halusin vain ilmoittaa asiasta jo etukäteen. Perfetto, se non... Erinomaista. Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, voimme aloittaa äänestyksen. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Hyvä. Kokeillaanpa ensin, äänestäkääpä kaikki. Kansanpuolue ehkä ensin voisi äänestää. Selvä. Äänestys päättyy. SD-ryhmä Perfect. Erinomaista. ALDE-ryhmä, voisitteko äänestää? Perfect. Hyvä. No, sanoisin, että voimme jo aloittaakin äänestyksen. Tarkistus 6 Gebhardilta äänet puolesta. Ei kun siis aloitamme sähköisellä tarkistuksella heti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. No, Mm, ehkä seuraavat vähän nopean päästään sitten hyväksytty. Tarkitus seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus yksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 52 puolesta. Me toimitaan sähköisesti, tämä äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 47 puolesta. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 15.15. 15. Tarkistus 48 puolesta. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 14. Äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. Tarkistus 15. Siihen on siis suullinen tarkistus. Edustaja Busutil, olkaa hyvä. Yes, on the... Kiitoksia kansanpuolen ryhmän nimissä, rouva puheenjohtaja. Haluaisin pyytää, että artiklasta 6 siirrettäisiin tämän kohta yhdeltä osan kappeliisiin. Mikäli näin tehdään, kansanpuolue voi äänestää puolesta. Haluaako... Kantas acception. Voin tuon hyväksyä. Ei mitään ongelmaa. Erinomaista. Eli äänet, äänestämme äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty yhdellä äänellä. Non avete ancora votato? Ettekö vielä äänestänyt? Äänestämme uudestaan siis. Apriamo la Äänestys alkaa siis tarkistuksessa 59. Avete votato tu- kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No selvä, hylätty. 19 vastaan. Kuusikymmentä Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 61. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 21. Puolesta ei selvä siis tarkistus, anteeksi, tarkistus yksi johdantosa kappaleisiin Euron tasokappaleista äänestämme seuraavaksi, eli tarkistus 1 Gebhardilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 17.17. 17. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 44. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45. Äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty. Seuraavaksi suullinen tarkistus Gebhardilta, mutta se on tässä jo kirjallisenakin. Jos ellei halua puhua, voimme toimita äänestyksen, se näkyy tekstistä jo. Äänestämme siitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin ECRS on yksi ja sen liikaa äänestämässä. Yeah. At the beginning we are just three. Niin alussa oli vain kolme. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi liitteisiin. Ai ei vaan, se meni nurin äsken, eli 46 nyt. Äänestys alkaa. Selvä, äänestys päättyy, hylätty. Seuraavaksi liitteisiin yksi äänestys ainoastaan, nimittäin tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Chiudo la votazione. Äänestys päättyy. Erinomaista. 34 puolesta, yksi tyhjä ääni. Onnittelut edustaja Gebhardille.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 Kiitoksia. una proposta. että Pyytäisin ystävällisestä voisimme jatkaa. Ensinnäkin tekisin esityksen liittyen kuluttajaoikeusäänestykseen. Edistys olisi, että kello 10 äänestäisimme huomenna. Siinä on vain yksi äänestys, eli hyvin lyhykäinen äänestys. Sen sijaan tänään kello 15 olisi suljetun ovin tapaaminen varjosittelijoiden kesken. Haluaisin kuulla teiltä nyt palautetta tämän esityksen tiimoilta, vai haluatteko säilyttää tämän äänestyksen kello kolmelta tänään? Edustaja Gebhardt. Ja, Kiitos. Meillähän ei ole Koreperin tekstiä vielä. Koreperissä vielä neuvotellaan joten siitä syystä ei ole mahdollista nyt päättää, miten äänestetään. Jäsenten oikeus on kyllä voida perinpohjaisesti tutustua tekstiin, joka meille neuvostolta annetaan. Siksi on mahdotonta äänestää tänään kello kolmelta. Kuitenkin pitäisin kiinni muotoilusta, joka meillä oli jo ennen tätä päivää mahdollisesti äänestys huomenna. Koska jos teksti on toisenlainen – kun se, jota voitaisiin puoltaa. Emme voi äänestää siitä, pitää katsoa, miten etenisimme. Eli minun ehdotukseni olisi mahdollisesti äänestys huomenna kello 10. Se minulle sopii edelleen. Assolutamente. Passo. Niin, seuraavaksi Juno Turunen. Halusin vain esittää menettelytapaa koskevan kysymyksen. Też się, tak, Lara, my też się zgadzamy tutaj z tą sugestią, że... Mekin olemme samaa mieltä tästä ehdotuksesta. Se sopii meille. Äänestetään huomenna kello 10. Tämä on oikein hyvä. Haluamme analysoida vielä lopullisia neuvottelutuloksia sitä ennen. Altri interventi. Muita puheenvuoropyyntöjä? Niin, ei, anteeksi. Uh, yes, I think... Uh, niin, minä olen sitä mieltä, että tämä on järkevä esitys, mutta meillä on iltapäivällä puolisen tuntia osoitettu siihen, että olisi ehkä suljetun ovin, vaikka kaikki jäsenet voisivat tulla, se on varjoesitelöni kesken tietysti, mutta jos esittelijä on paikalla, minä voin vetää kokousta. Varmasti teillä sitten on jo tekstikin ja aikaa ollut tutustua siihen. Valiokunta voi sitten päätöksen tehdä iltapäivällä siitä, tarvitaanko äänestystä huomenna kello 10. Mutta ehkä on hyvä ilmoittaa tästä jäsenille. Vielä korostaisin sen verran, että aikataulu johtuu siitä, että puheenjohtajakokous on nyt esittänyt meille, että loppuäänestys olisi esityksestä ensi viikon täysistunnossa. Puheenjohtajakokous siis on päättänyt, että ei tässä noudateta tätä rauhoitusaikaa, valitusaikaa. Ja tämä on esitys. Totta kai voitte olla eri mieltä tästä, mutta haluaisin tehdä selväksi, että alkuperäinen ajatus oli viedä se heinäkuun täysistuntoon. Tämä on puheenjohtajakokouksen päätös. Joka tapauksessa meille tulee tilaisuus keskustella tästä. Mutta haluan kyllä tämän puolen tunnin keskustelun iltapäivällä. Varjoesittelijät ehkä voivat sitä ennen vielä lyöttäytyä yhteen ja sitten tulkkauksen kanssa kolmelta ihan virallinen kokous. Grazie Malcolm. Kiitoksia Malcolm. Edustaja Gebhardt. Ja, bitte entschuldigen Sie, bitte äh, könnte niin, anteeksi. Eikö äänestystä voitaisi lykätä kello 10.30, koska minulla onkin tärkeä kokous kymmeneltä. En voi sitä lykätä, mutta 10.30 kävisi, jos kollegat voisivat hyväksyä tuon, niin se olisi minulle suureksi avuksi. Jos ei tästä ole kenellekään haittaa, eli 10.30 huomenna äänestys. Well, the problem is that it's just we do... No ongelmana on se, että meillä on kuulemistilaisuus järjestettynä huomisaamuksi ja meillä on puhujia paljon, jotta minusta tuntuu kyllä, että se olisi hankala hoitaa 10.30. Meillä on täällä ministeri 9.10 ja ehdotin, että vartin verran äänestetään kymmeneltä. Ja jos 10.30 olisi äänestysaika, meidän pitää keskeyttää tuo kuulemistilaisuus ja se ei olisi kyllä hyvä. Pyytäisin siis, hän edustaja Gebhardt puoleksi tunniksi muuttaa vähän kalenteria, muuten se olisi hankala. Olemme tämän velkaa kyllä edustaja Salviinille, joka on esittelijä, ja samalla olemme vastuussa kaikille puhujille. Koska en huomannut tätä kuulemista todellakaan ehkä hiukkasen aikaisemmin, ennen kymmentä, hyvin nopeasti pikaäänestys. Näin ei tarvitse muuttaa myöskään kuulemisen aikataulua. E, vai yhdeksältäkö haluatte? No, voitaisiinko sitten yhdeksältä tai varttia yli yhdeksän? Se olisi minulle mahdollista. Honorevole Rochefort. I'm sorry, but uh, it's not possible. Anteeksi, mutta minä en pääse yhdeksältä paikalle. Kymmeneltä kyllä. Mikäli sitä huomenna, niin sitten kymmeneltä. Se Jos haluat äänestyttää tästä kohdasta, vaikuttaa jo siltä. Ah, presidenta, creo que la votación, si no tengo Jos olen väärin ymmärtänyt, ei siihen 50 minuuttia enempää mene kuitenkaan. Ehkä olisi mahdollista, että lykättäisiin viiden minuutin tai sinä hoidat viiden minuutin verran sinun hommasi. No minä yritän ja pidetään sitten kiinni tuosta kymmenestä, kun muu ei tässä näköjään onnistu. Mutta ha- hankalaa tämä kyllä on se minun suoraan sanottava. Siis pyydän, että todella sitten kymmeneltä, tasan kymmeneltä, ei myöhemmin. Kiitoksia tästä joustosta Gebhardille. Eli äänestys huomenna siis aivan lyhyt äänestys kello 10 huomenna aamulla. Ja se vahvistamme myös varusittelijan tapaamisen tänään kello 15. Tuliko selväksi kaikille? Hyvä. Näin voimme jatkaa. Seuraavalla tutkimuksen esittelyllä digitaaliset sisämarkkinat, sähköinen hankinta ja sähköinen alle, sähköiset allekirjoitukset. Tässä puheenvuoron saa tohtori, anteeksi miten nyt äänän tämän, Rosenkötter. Vielen Dank. Ähm, meine sehr verehrten Damen. Kiitos paljon arvoisat naiset ja herrat. Hyvää päivää. Mukavaa, että voimme esitellä täällä tänään tutkimustuloksemme. Olen Annette Rosengötter ja tohtori Anja Hoffman on tässä kollegani. Me olemme olleet kirjoittaneet johtajatiimissä asianajajia siinä mukana. Tahtori Julia Schmidt, joka on Budapestin yliopistosta, on ollut mukana. FPS on toimisto, joka keskittyy tietoteknologiakysymyksiin ja julkisiin hankintoihin. Valiokunnan puolella esitettiin meille kysymys siitä, miten suhtaudumme näihin ehdotuksiin, jotka liittyvät sähköisiin sisä, digitaalisiin sisämarkkinoihin. Ja me olemme keskittyneet pariin konkreettiseen seikkaan. Ensinnäkin kysymyksiin, jotka liittyvät sähköisen allekirjoituksen. Hyvä tohtori Hoffman esittelee tätä aihetta kohta. Ja toinen liittyy asiain tilaan siihen, miten sähköisiä välineitä voidaan käyttää hankintakysymyksissä. Sähköinen hankinta siis. Minä puhun siitä hetken kuluttua nyt kollega Hoffman sähköisestä allekirjoituksesta. Good morning, <clears throat> ladies and gentlemen. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Anja Hoffman ja lähden nyt selvittelemään tätä tutkimuksen ensimmäistä osaa sähköiset allekirjoitukset – minä puhun viidestä osiosta. Ensin lyhyt katsaus siihen, miten määritellään sähköinen allekirjoitus, mikä on asiain tila ja mitä esteitä tällä hetkellä on. Ja sitten puhun niistä strategioista, joita on ehdotettu ja lopelta esitän meidän ehdotuksemme mahdollisiksi lisäaskeliksi tulevaisuudessa. Ensinnäkin mitä ovat sähköiset allekirjoitukset? Sähköisten allekirjoitusten direktiivissä artiklassa 2.1 on hyvin laaja määritelmä. Siinä ne määritellään tietona sähköisessä muodossa, joka liitetään tai joka logisesti liittyy muuhun sähköiseen tietoon ja joka on tunnustamisväline. Sähköisiä allekirjoituksia kolmen tasoisia. Yksinkertaisin on yksinkertainen sähköinen allekirjoitus vaikka sähköpostin lopussa olevan nimi. Laajemmin käytetty muoto on edistyneempi sähköinen allekirjoitus. Sen kautta voidaan esimerkiksi tunnistaa allekirjoituksen esittänyt ja nähdään, että tämä on asiakirja, jonka integriteetti on turvattu niin, että voitaisiin nähdä, jos sitä on muuten muutettu. Ja kaikkein kehittynein sähköinen allekirjoitusmuoto. On kvalifioitu sähköinen allekirjoitus. Tätä varten sähköisen allekirjoituksen on vastattava kaikkiin äsken mainittuihin vaatimuksiin tuossa kakkoskohdassa ja lisäksi siinä pitää olla sertifikaatti ja se on luotava tietyn sähköisen allekirjoituksen sääntöjen mukaan. Meidän tutkimuksestamme löytyy lisätietoja sähköisestä allekirjoituksesta. Niillä on selkeä laillinen status ja se on yhtä sitova, yhtä luotettava kuin käsin kirjoitettu allekirjoitus. Ja tällaisia asiakirjoja voidaan käyttää oikeudenkäynneissä esimerkiksi. Asian tila tällä hetkellä. Meillä on sähköisiin allekirjoituksiin liittyvä direktiivi vuodelta 1999. Näin luotiin oikeuspuitteet – sähköisen allekirjoituksen käyttämiselle. Lisäksi meillä on monia teknisiä standardeja tällä hetkellä ja periaatteessa luottamusta siihen, että voidaan kehitellä sähköisiä allekirjoituksia. Jäsenvaltioilla on tällaiset luotettavat listat, joka liittyy sähköisen allekirjoituksen esittämiseen ja siinä esitetään palvelun tarjoajan luotettavuus. Tällä hetkellä sähköisiä allekirjoituksia käytetään sähköisessä laskutuksessa, nettipankin käytössä tai hallinnossa. Myönteisiä esimerkkejä on esimerkiksi Itävallan kansalaisuuskortti, jota voidaan käyttää sähköisen allekirjoituksen käyttämiseen. Tämä niin kutsuttu Bürgerkarte auttaa kansalaisia olemaan yhteydessä julkiseen hallintoon jäsenvaltiossa. Esimerkiksi voidaan rekisteröidä yritys netissä, esittää hakemuksia eläkeoikeuksien osalta, syntymätodistuksia ja muita. Samantapaisesti esimerkiksi Virossa suuri osa kansalaisista käyttää sähköisiä allekirjoituksia myös mobiiliversioissa, erityisesti pankkien käyttöön ja myöskin sähköisen äänestykseen. Direktiivi on täytäntöönpantu kaikissa jäsenvaltioissa, mutta monia esteitä on edelleen sille, että yhteentoimivuus toimisi eri kansallisten järjestelmien välillä. Koska kansalliset järjestelmät olivat moninaisia, tämä on johtanut erilaisiin tapoihin käyttää sähköistä allekirjoitusta. Tämä on johtanut markkinoiden pirstaloitumiseen ja se on johtanut siihen, että sähköisiä allekirjoituksia ei tunnusteta rajat ylittävästi ja siksi järjestelmät eivät nyt toimi yhteen ja siksi rajat ylittävästi ei sähköisiä allekirjoituksia voida käyttää. Esteet voidaan jakaa neljään tasoon. Se näkyy seuraavasta kuvasta. Oikeudelliset esteet, teknisen tason esteet, luottamukseen liittyvät ongelmat ja käytännön kysymykset. Esteet oikeudellisella tasolla ovat seuraavanlaiset. Ensinnäkin on erilaisuuksia erilaisuuksia siinä, miten on täytäntöönpantu ja tulkittu sähköisen allekirjoituksen direktiiviä. Esimerkiksi allekirjoituksen esittäjänä on henkilö. Tässä on epäselvää se, voidaanko tällaiset sertifikaatit antaa ainoastaan luonnollisille henkilöille vai myös oikeushenkilöille. Se on mahdollista esimerkiksi Espanjassa, Portugalissa, Unkarissa – Latviassa ja Romaniassa. Toinen esimerkki toisenlaisesta täytäntöönpanosta on valvonta. Esimerkiksi direktiivissä sanotaan, että jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että näitä sertifikaatteja myöntävät tahot ovat jotenkin tarkastuksen alaisina, mutta nämä valvontajärjestelmät ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Kaiken tärkein oikeudellinen kysymys on kuitenkin sähköisen allekirjoituksen direktiivin soveltamisala, jota pidetään liian niukkana. Siinä puhutaan näistä määrällisestä sertifikaateista, allekirjoituksista, eikä siinä katsota muita menettelyitä, joita on syntynyt markkinoilla, kuten esimerkiksi palveluista, jotka liittyvät sähköiseen allekirjoitukseen, eli siihen, miten arkistoidaan nämä tiedot. Eikä direktiivissä myöskään määritellä niitä palveluita, jotka voivat käyttää tätä, eli esimerkiksi rekisteröityneet postijärjestelmät ja tunnustamispalvelut. Tämän lisäksi on muitakin esteitä, jotka liittyvät pisimmälle kehiteltyyn sähköiseen allekirjoitukseen, eli siihen, miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi hallinnon yhteydessä. Oikeudellisten esteiden lisäksi on myöskin teknisiä ongelmia ja luottamukseen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi nykystandardeja sähköisillä allekirjoituksilla on monenlaisia, mutta ne ovat liian monimutkaisia käyttää. Ne eivät ole bisnesorientoituneita eikä mitään eduksi olevia suuntaviivoja ole siitä, miten nykystandardeja voitaisiin käyttää, eikä standardien lista ole kattava. Sama liittyy niihin palveluihin, jotka liittyvät sähköisen allekirjoituksen. Lisäksi sähköisen allekirjoituksiin ei luoteta jäsenvaltioiden kesken. Lopulta on myöskin käytännön kysymyksiä, kuten se, että sähköiset allekirjoitukset eivät ole usein käytettäviä käytännössä juuri meidän mielestämme siksi, että sähköisiä allekirjoituksia eivät kaikki sopimusosapuolet aina hyväksy. Kaikilla ei ole tarvittavaa infrastruktuuria sähköisen allekirjoituksen käyttämiseksi ja kustannukset ovat usein liian korkeat tai suhteettomat, jos ajatellaan niistä saatavaa hyötyä. Lisäksi ei ole vielä tällaisia järjestelmiä, jotka olisivat riittävän kiinnostavia, jotta saataisiin kuluttajat, kansalaiset mieluummin käyttämään sähköistä allekirjoitusta. Siksi tarvitaan lisää toimia. Me kohtaamme nyt sen kysymyksen, Miten yhteen toimivuus voisi parantua? Miten rajat ylittävää käyttöä voitaisiin helpottaa, jotta tähän tavoitteisiin päästäisiin? on ehdotettu kahta strategiaa eri tutkimuksissa, joita komissio on pyytänyt. Ensimmäinen lähestymistapa on hyvin laajalainen lähestymistapa, jonka kautta pyritään luomaan laaja, yhdenmukainen oikeudenmukai, oikeuspuitteet, tekniset puitteet ja luottamuksen liittyvät puitteet, jotta voidaan tukea sähköisen allekirjoituksen käyttöä. Eli että uudistettaisiin tuota aikaisempaa direktiiviä. Tämä pienempi muutos liittyy siihen, että tehtäisiin muutoksia nykyoikeuspuitteissa ilman, että direktiiviä muutetaan. Suurimmat erot kahden lähestymistavan välillä ovat oikeusalalla. Tuon laajemman lähestymistavan tukijat haluavat täysin uudistaa ja laajentaa sähköisen allekirjoituksen direktiiviä. Tämän näkökannan mukaan direktiivin pitäisi liittyä e- kaikkiin allekirjoituksiin, ei ainoastaan niihin, joita on kehitelty melko pitkälle. Pitäisi myöskin säädellä kaikkia sähköisen allekirjoituksiin liittyviä tuotteita ja kaikenlaisia tällaisia lupamenettelyitä ja sertifikaation menettelyitä – kaikkiin järjestelmiin, joissa käytetään sähköistä allekirjoitusta, myöskin niin, että niitä voidaan käyttää niin, että tunnistetaan käyttäjä. Tuo pienempi uudistus tarkoittaa sitä, ettei pitäisi kokonaan uudistaa tuota direktiiviä, koska se johtaisi pitkiin neuvotteluihin ja haittaisi helposti markkinoiden toimintaa. Sen sijaan halutaan komissiolta ei-sitova komission asiakirja, joka tukisi yhteistä tulkintatapaa tästä direktiivistä ja selvittäisi yksittäisiä kysymyksiä. Teknisellä tasolla molempien lähestymistapojen tukijat haluavat tekniset puitteet, jossa on rationaaliset eurooppalaiset standardit sähköiselle allekirjoitukselle. Samaa mieltä ollaan siitä, että teknisiä standardeja ei pitäisi säädellä direktiivissä – jotta voidaan ylläpitää direktiivin tekninen joustavuus, vaan standardeihin pitäisi viitata, niihin pitäisi saada komission päätösten kautta sitovuus, niin kuin tällä hetkellä jo tehdään. Oikeusperusta tällaisille viittaukselle on tällä hetkellä artikla 3.5 tuosta direktiivistä. Mitä sitten luottamukseen tulee, no, Lähemmän muutoksen tukijat suosittelevat, että pitäisi olla liittävä luottamus kaikille, jotka toimivat uudistetun direktiivin mukaan ja antavat näitä sertifikaatteja. Siksi tarvitaan lisää valvontajärjestelmiä, joita voitaisiin laajentaa niin, että voidaan luoda tällaiset luotettavien tahojen listat, jotka antavat tietoa myös muiden sertifikaatteja antavien tahojen toiminnasta. Lopulta pitäisi tukea edistää uusia sähköisen allekirjoituksen puitteita tätä pidetään hyvänä suosituksena. Puheenvuoroni lopuksi, mitkä ovat meidän suosituksemme jatkomenettelyille? Tuo laajempi muutos on meistä parempi, edullisempi strategia. Me olemme sitä mieltä, että on ihan välttämätöntä luoda selkeät oikeuspuitteet kaikille sähköisen allekirjoituksen käytölle. Tämä vaatii sitä, että uudistetaan sähköisen allekirjoituksen direktiiviä. Me olemme samaa mieltä siitä, että rationalisoidut tekniset puitteet, eurooppalaiset standardit ja siihen liittyvät suuntaviivat on prosessi, joka on saatu aikaiseksi sitä kautta, että komissio esitti standardointimandaatin eurooppalaisille standardointilaitoksille. Tämä mandaatti M kautta 460 on tässä yhteydessä tärkeä. Lisäksi tarvitaan uusia teknisiä standardeja komission päätöksen kautta – ja siihen voitaisiin liittää myös direktiivin oikeudelliset vaatimukset. Tässä mielessä me ehdotamme, että artikla 3.5 laajennetaan direktiivissä niin, että otetaan lisäolettamukset, jotka liittyvät oikeudellisiin vaikutuksiin, joita sähköisillä allekirjoitusjärjestelmillä on. Meidän mielestäni pitää myöskin tukea luottamuksen lisäämistä sertifiointipalveluihin, jotta sähköisen allekirjoituksen järjestelmät ovat myös yhteen toimivia. Kaikkia näitä toimia pitäisi tukea, edistää ja pitäisi huolehtia tiedotuksesta. Komissio on jo ehdottanut, että direktiiviä uudistetaan tänä vuonna. Siksi tuntuisi siltä, että komissiokin haluaa tällaisen suuremman muutoksen omalta osaltaan. Lisäksi tukisimme sitä, että samalla lähdettäisiin seuraaviin toimiin nykyharmonisointialoitteet ja pilottihankkeet, joita komissio tukee, kuten PEPOL ja SPOX, ovat hankkeita, joita pitäisi jatkaa uudistetun direktiivin linjojen mukaisesti. Samalla pitäisi edetä myöskin sähköisen tunnustamisen alalla, koska sähköinen tunnistaminen on ennalta ehto usein tällaiselle sähköisen allekirjoituksen käytölle. Lisäksi meidän mielestämme on välttämätöntä ajatella lisää taloudellisia tukijärjestelmiä sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton edistämiseksi. Esimerkiksi niin, että käyttäjille olisi taloudellista hyötyä siitä, että käyttävät tätä mahdollisuutta ja palveluiden tarjoajille pitäisi palvelujen tarjoajan pitäisi tarjota parempia tuotteita, jotka ovat sopivia massamarkkinoille. Tässä meidän suosituksemme. Toivon, että saitte nyt hyvän kokonaiskuvan asian tilasta ja siitä, mitä toimia me pidämme sopivina sähköisen allekirjoituksen alalla. Totta kai voitte löytää lisätietoa tutkimuksen eri kohdista. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää teitä huomiostanne. Ja nyt annan puheenvuoroni takaisin kollegalle, joka jatkaa tuosta toisesta tutkimuksen osasta, joka liittyy sähköiseen hankintaan. Kiitos. Dankeschön, Anja. Der Bereich der elektronischen Vergabe ähm, ist ein Bereich mit enormer Sähköiset allekirjoitukset ovat taloudelliselta merkitykseltään valtavan suuri asia, tai sähköiset hankinnat. Tietystikin EUnkin tasolla on tarpeellista pohtia tehokkuuden parantamista, mikäli optimaalisella tasolla vielä olla e, hakumenettelyt, avoimuus, kilpailu, tilanteen optimointi ja niin poispäin. Nämä toimet toivottavasti johtavat suurin kustannus leikkauksiin. Kun maailmaa sähköistetään, digitalisoidaan, tässä on valtavan suurta potentiaalia hallinnon puolella ja muutoinkin. Tämän, tällaisten toimien kautta voidaan kustannuksista säästää merkittävällä tavalla. Tämä on uusi konsepti. Se otettiin vuonna 2004 mukaan toimintasuunnitelmaan sähköisiä hankintoja koskevat ehdotukset ja sitten sittemmin näitä koskevia sääntöjä on kirjattu direktiiviin. Ennen kuin menen konkreettisiin kohtiin, haluaisin kertoa, mistä on kyse, kun puhutaan sähköisistä hankiloista. Tietyt vaiheet, esimerkiksi valmisteleva vaihe, on hyvin jo määritelty. Ja sähköiset ilmoitukset, sitäkin on laajalti jo käsitelty, sitten sopimuksen täytäntöönpano ja jatkovaiheet, niitä käsitellään, on käsitelty jatkossa. Ja vähintäänkin vähimmäisnormi täytyy täyttää sähköisten hankintojen yhteydessä ainakin ensimmäiset kolme vaihetta, jotka ovat ennen sopimusta toteutuvat vaiheet, esimerkiksi ilmoitus, sopimuksen tekeminen ja muut vaiheet, niin halusin palata näihin vielä myöhemmin, koska suurin osa ongelmista liittyvät juuri näihin hakemusten jättämiseen ja päätöksentekoon. Silloin on, on aivan hyvin monia kysymyksiä vielä, joiden suhteen sähköisellä allekirjoituksella saattaa olla suurta merkitystä. Wie stellt sich nun die Umsetzung der IFA-Gabe in der Beschaffung? Sitten, miten jäsenvaltiot ovat toteuttaneet olemassa olevia sääntöjä? Onko vielä parantamisen varaa? Vihreä kirja vuolta 2010 perustui laajamittaiseen tutkimukseen. Siinä oli yli sata sivua tässä Siemens Timelexin tekemässä tutkimuksessa tutkimusta saatiin hyvinkin paljon tietoa nykytilanteista ja sen valtioiden käytänteistä. Tutkimuksen perusta voitiin arvioida, mikä tilanne oli. Hyvin paljon työtä on tehty sitten eri instituutioiden, instituuttien piirissä tietojen saamiseksi. Tällä hetkellä ei vielä sellaista järjestöä, joka mahdollistaisi sen, että saataisiin edustava kuva esimerkiksi näistä hankintakiintiöistä. Tässä on joitakin seikkoja vielä, jotka eivät ole vielä toteutuneet, niin kuin vuonna 2004 oli suunniteltu niitä toteutuvan, niin optimointitarvetta on vielä. Sähköisten hankintojen suhteen on tarkasteltu etuja, joita sähköisestä menettelystä on varsinkin kun on kyse rajatyöstävästä liikenteestä. Tietojen saaminen ja avoimuus on toteutunut tämän kautta paremmin, paremmin kuin paperimenettelyssä ja korruption estämisessä. Myöskin sähköisellä menettelyllä on suuria etuja, koska hyvin helposti on seurattavissa, miten hankintamenettely on edennyt sitten ympäristöaspekti. Mikäli täysimetrit pistätte täysin niin täytäntöön sähköisiä menettelyitä ilman paperi asiakirja tästä on etua ympäristön kannalta, ja varsinkin silloin kun pistetään täytäntöön näitä sopimuksen jälkeisiä aspekteja, jotka liittyvät hankintoihin. Silloinkin voidaan tarjo- tarjota mat- matalampaan hintaan tavaroita tai palveluita. Ja tästä tulee myöskin hinta etua tässä valossa. Sitten haittapuolet. Haittapuolia on havaittu oikeastaan vain, vain ainoastaan sellaisten seikkojen suhteen, joissa sähköistä menettelyiden käyttöön mahdollisuus ei ole toteutunut asianmukaisesti tai optimaalisella tavalla. Yksi aspekti, kun tarkastellaan hankintamenettelyiden käyttöä, liittyy asiantuntemuuteen, asiantuntemuuteen, asiantuntijuuteen, jota tarvitaan, jotta ylipäänsä pystyy käyttämään näitä sähköisiä menettelyjä. Esimerkiksi Itävallassa tilanne on sellainen, että tämä keskitetty hankintayksikkö, joka työstää hyvin suuria puitesopimuksia, on kaikkein suurin sähköisten hankintojen tekijä. Tässä voidaan esittää kritiikkiäkin. Tällaiset suuren luokan puitesopimukset, että usein vaikuttavat sellaisella tavalla, että ne estävät kilpailua, koska kustannushyötyä syntyy ja mittakaava etuja tällaista suurista hankintasopimuksista. Entä sitten arviointiprosessi? Sähköisesti on ei välttämättä voida niin helposti arvioida jälkikäteen. Tämä on toinen kriittinen seikka, kun tarkastellaan käytänteitä arviointiprosessi, kun pohditaan sitä, onko palveluita tai tavarat saatu parhaaseen mahdollisen hintaan. Perustalla eivät ole pelkästään matemaattiset laskelmat, vaan on myös muitakin kriteerejä, esimerkiksi laatukriteeriä täytyy tarkastella. Sähköisten menettelyiden käyttö on osoittanut, että usein unohtaa nämä pehmeämmät kriteerit ja tuijotetaan pelkästään vain hintakriteeriä, näitä kovia kriteereitä tämmöinen kritiikin aihe. Ja kolmessa haittapuoli käytännön toimissa on ehkä se, että pk-yrityksillä on vaikeampi asema, kun ne pyrkivät käyttämään sähköisiä menettelyitä hyväkseen pääsemään mukaan tarjouskilpailuihin, koska niiden täytyy ensinnäkin tutustua näihin järjestelmiin ja oppia käyttämään niitä. Miltei kaikissa jäsenvaltioissa on oikeudellinen perusta olemassa, joka mahdollistaa sähköisten hankintojen tekemisen. Miltei kaikille jäsenvaltioilla on kaikki nämä vaiheet käytössä, jotka liittyvät sähköiseen hankintaan. Ja miltei kaikilla on mahdollisuus ensimmäisestä ilmoituksesta aivan loppumetreille saakka käyttää sähköisiä menettelyitä. Tiedät, näette, että jotain, jonkinlaisia eroja on vielä oikeudellisissa menet- perusteissa kuitenkin. Kun tarkastellaan käytänteitä jäsenvaltioissa, niin toden, käytännön soveltamisen puolellakin on eroja. Esimerkiksi Portugalissa on otettu suuri askel sähköistä menettelyn käyttöön ottamiseksi. Tietyn tyyppiset sopimus, sopimukset on otettu sähköistä menettelyiden piiriin. Tutkimukset osoittavat, että loppujen lopuksi menettelyt kantavat hedelmää Miltei 75 prosenttia hankinnoista Portugalissa tehdään nykyään sähköisten menettelyiden kautta. Ja 10-20 prosentin kustannushyöty tästä on syntynyt hallintopuolella. On tullut säästöä jopa 60 prosentin verran. Erfolgsbeispiele. Meillä on jotakin esimerkkejä täytäntöönpanosta. Tilanne on kovin kirjava kuitenkin eri jäsenvaltioiden kesken tarkasteltuna. Myöskin EU-tasolla on hyvin paljon aloitteita, jotka liittyvät hankintamenettelyn eri osiin. Tohtori Hoffman niitä mainitsikin jo. Pepol esimerkiksi on tällainen esimerkki. Se on ikään kuin rakennuspalikka, jota voidaan käyttää hyväksi. Ja eri rakennuspalikoista voidaan koostaa sitten tällainen kokonainen sähköinen hankintamenettely, jonka kautta voidaan ratkaista monia rajoittavia ongelmia esimerkiksi. e sirtis puolestaan on tiedon välitysväline. Klassistenkin hankintojen yhteydessä täytyy voida arvioida eri jäsenvaltioista tulevia tarjouksia tai ilmoituksia. Kuitenkin Kaikesta huolimatta ei päästy siihen, mitä 2004 vuonna toivottiin. Sitten joitakin esteitä, jotka ovat olleet kompastuskivinä. Pääasialliset esteet, joita olemme havainneet, ovat ensinnäkin se, että yhteiset, hyvä, yhteiset hyväksytysstandardit puuttuvat teknisellä tasolla. Liian paljon olemassa erillisratkaisuja. Erityisestikin kun on kyse liittovaltioista, niiden tason ongelmia. Saksassa esimerkiksi on havaittu, että olemassa ratkaisuja, joita käytetään vain yhdessä kunnassa vain ainoastaan. Ja vasta nyt pyritään kansallisella tasolla työstämään yhteisiä menettelyitä niin, että että voidaan yhtenäisellä tavalla käyttää hyväksi sähköisen hankinnan tarjoavia mahdollisuuksia. Ja kieliongelma tietystikin on yksi este mennä mukaan näihin sähköisiin menettelyihin. Ja tarjouskilpailumenettelyn eri vaiheissa törmätään erilaisiin ongelmiin. Esimerkiksi on tarkastella asiakirjoja, jotka liittyvät kyseessä olevan hankintaan. Ja tekniselläkin tasolla on ongelmia. Nämä liittyvät lähinnä siihen, miten monimutkaisista ratkaisuista on kyse. Ratkaisusta käytetään sähköisten hankintojen yhteydessä olemassa yksinkertaisia menettelyitä, esimerkiksi pelkästään tun salasana ja sitten rekisteröity, miten Tämä on yksinkertaista, mutta kun on kyse rajoitteista menettelystä, usein tarjoaja törmää sellaisiin ongelmiin, jotka sitten loppujen lopuksi lannistavat hänet ja hän ei sitten teekään tarjousta. Ja sitten tarjouksen esittämisen yhteydessä on niin ikään kieliongelmia. Eli palvelun tarjoajien toimintamahdollisuudet ovat hyvinkin että Ensinnäkin täytyy muistaa, että tämä liittyy tämän palvelun tai tavaran tarjoajan identifiointiin sähköisen allekirjoituksen yhteydessä. On kyse siitä, että pystytään tunnistamaan, kuka palvelun tarjoaja on. Tämä autenti, autentisuusongelma. Tarjouskilpailua koskeva direktiivi on tiukempi tämän suhteen. Siellä ei oikeastaan määritellä minkäänlaista vaatimusta tällaisen allekirjoitusjärjestelmän ottamiseksi. Sillä on pakollinen, vaan direktiivissä pikemminkin tar- var- halutaan varmistaa se, että palvelun tai tavaran tarjoajan täytyy voida pysyä salassa ja tämä allekirjoitusasia ei ole siellä laisinkaan säädelty. Tämä johtaa siihen, että silloin kun on kyse tarjouksen esittämisestä ja siitä, missä muodossa tarjous esitetään, jäsenvaltioiden säännöt ovat hyvin kaukana toisistaan. Olemassa malleja, niin kuin esimerkiksi Irlannista tai Isossa Britanniassa, joissa on suhteellisen yksinkertaiset menettelyt. Silloin käy, käyttäjätunnus ja salasana käytössä. Näillä voidaan tunnistaa tai jollakin tavalla organisoida jollakin tavalla tietää, kenestä tarjoajasta on kyse. Itävallassa ja Saksassa on tämä allekirjoitusratkaisu. Siellä, on kyse, siellä on, ovat käytössä nämä sähköiset allekirjoitukset. Ja juuri silloin, kun on kyse rajat ylittävistä tapauksista, allekirjoitusratkaisun hyväksyttävyys eri jäsenvaltioissa on ongelma, koska tässä on jonkinlaista yhteensopimusongelmaa kyseessä. Seuraava kalvo. Sähköistä hankintojen yhdessä on kieliongelman lisäksi jo muitakin epävarmuustekijöitä. Miten voidaan arvioida jäsenvaltioista tulevia tarjouksia? Miten niitä voidaan vertailla toisiinsa? Tässä on myöskin muotoseikkoja kyseessä. Esimerkiksi se, että vain al- alkuperäinen allekirjoitus kelpaa. Tämä ongelman esimerkiksi yksi kompastuskivi, yhteensopivuusongelma jälleen. Ja sitten siviilioikeudelliset ongelmat taikka eroto laissa jäsenvaltioiden välillä. Tässä suosi niin suuria ongelmia. Joskus kuitenkin pelätään, että joudutaan siviilioikeudellisiin kiistoihin. Ja sen vuoksi palveluntarjoaja sen vuoksi ei kovinkaan innokkaasti ole välttämättä mukaan, valmis menemään mukaan kansainvälisiin tarjouskilpailuihin. Tiettyjä malleja ja työkaluja voidaan kehittää. Ja tähän liittyvät äh, lähinnä puitesopimukset. Puitesopimus voidaan hoitaa kyllä klassistenkin menetelmien kautta, mutta useimmin sähköisiä hankintamenettelyitä käytetään juuri tällaisten keskeisten suurten hankintojen yhteydessä, keskitettyjen hankintojen yhteydessä kolmen neljän vuoden sisällä sitten toimitaan, kolmen neljän vuoden aikaa jänteellä toimitaan, ja tämä sitten estää muiden pääsemisen mukaan hankintamenettelyihin. Direktiivissä on tarjottu mahdollisuutta, että sähköisiä menettelyitä voidaan käyttää hyväksi, mutta tässä täytyy hoveta todeta, että dynaamisten hankintamenettelyiden hyväksyttävyys on kovin matala tasolla vielä, koska teknisellä tasolla näiden käyttö on edelleenkin kovin työlästä. Sitten seuraava kaavakuva. Erityisestikin meille sitten kysymys, miten voidaan tai pitäisi suhtautua näin kriittisiin vaiheisiin, esimerkiksi tähän hakemusten jättämiseen ja toisaalta palvelun tarjoajan identifiointiin miten näihin pitäisi suhtautua. Tässä me näemme pal- valtavan paljon vielä toimintatarvetta. Olisi tarpeellista, että rajat ylittävissä kaupallisissa toimissa pitäisi tarjouskilpailun osallistumista helpottaa. Sähköisten allekirjoitusten käyttöönotto ei tällä hetkellä ole helppo toimintatapa eikä aina edes mahdollinen tarjouskilpailuja koskevassa direktiivissä ei tällaista edes vaadita, vaan siitä huolimatta voidaan todeta, että kun on kyse sähköisistä hankiloista, pitäisi nopeasti tarkastella eri malleja, joita esimerkiksi Irlannissa käytetään. Siellä on pelkästään tun salasana ja käyttäjätunnus. Tietty turvallisuus tietystikin täytyy varmistaa. Esimerkiksi voi käyttää tällaista tokenia Tolkienin tapaista turvallisuusjärjestelmää turvallisuuden lisäämiseksi. Parantamisen varaa vielä hyvin paljon. Tämä malli pitää sisällään paljon vähemmän interoperatiivisuus- tai yhteensopivuusongelmia kuin muut menettelyt. Tämä helpottaisi tilannetta, mikäli jäsenvaltiot enemmänkin hyväksyisivät tällaisia ratkaisuja sähköisten hankintojen yhteydessä. Sitten lisätoimet, jotka meidän mielestämme olisivat järkeviä. Nyt pitäisi jatkaa EUn rahoittamia hankkeita. Esimerkiksi Pebol on tällainen esimerkki hankkeesta, joka on hyvinkin paljon pystynyt parantamaan tilannetta. Eri hankkeiden koordinointi voi auttaa meidät siirtymään seuraavaan vaiheeseen, eli siihen, että mahdollisuuksia ruvetaan enemmän käyttämään käytännössä. Uusien standardien luominen on niin ikään tarpeellista. Olemassa, olemassa olevia järjestelmiä täytyy työstää eteenpäin, optimoida niitä niin, että viiveitä täytäntöönpanossa ei enää esiinny. Meidän nähdäksemme sähköisten hankintamenettelyiden yhteydessä – ei pitäisi niinkään peräänkuuluttaa EU-tasolta tulevaa pakko vaan pikemminkin pitäisi ottaa huomioon eri jäsenvaltioiden eri kehitystaso ja antaa kannustimia, sykäyksiä ja mahdollisuuksia jäsenvaltioille käyttää enemmän näitä menettelyitä hyväksi. Me katsomme, että olisi erittäin tärkeää muistaa tämä seikka, joka tässä on viimeisenä. Eli se, että käyttäjät täytyy aina ottaa mukaan sekä tarjouskilpailun esittäjä että ne, jotka ottavat osaa tarjouskilpailuihin. Ja tiettyä know-howta tarvitaan tietotaitoa, jotta voi käyttää tätä metodia hyväkseen. Monia muitakin aiheita on käsitelty, ei pelkästään hankintakilpailuihin riittyviä seikkoja, vaan on pohdittu muutenkin sitä, miten käyttäjä voi käyttää hyväkseen uusia ratkaisuja, miten siihen voidaan kannustaa koska näiden uusien kautta voidaan parantaa tehokkuutta ja teknisellä tasollakin täytyy saada kehitystä aikaan käyttämisen helpottamiseksi. Nämä tukitoimet ovat meidän mielestämme erittäin tärkeitä. Näiden suhteen olisi erittäin hyödyllistä, mikäli voitaisiin tarjouskilpailua koskeva hankintadirektiivi työstää uuteen uskoon. Ja voitaisiin pohtia ylipäänsä sitä, on, ovatko sähköiset hankinnat sellaisia, että ne syrjivät pk-yrityksiä? Vai onko, ovatko sähköiset hankinnat tällainen legitiimi väline? Sen järkiperäisyyttä kannattaa pohtia. Tietystikin voidaan pohtia käyttäjien omia näkemyksiä. Sopimuksen tekijä voi tietystikin myöhemmässä vaiheessa toimia toisin, mutta silloin kun on kyse itse hankintamenettelystä, silloin täytyy varmistaa se, että toimitaan tehokkaasti ja sellaisella tavalla, jos ei synty liikaa kustannuksia tai taakkaa kenellekään osallistua, että kaikki pääsevät mukaan osallistumaan. Direktiivin työstäminen voisi helpottaa sähköisten menettelyiden käyttöä käytännössä. Kiitoksia siitä, että kuulitte, mitä minulla oli sanottavana, ja vielä otan vastaan kysymyksiä. Kiitos. Ehkäpä annan puheenvuoron nyt Haidille, jos hän ehkä haluaa sanoa jotain julkisista hankinnoista, koska hän nyt on esittelijäkin relativ kurz, weil ehrlich gesagt das... Melko lyhyesti, koska suoraan sanottuna tässä ei nyt ollut paljon uutta. Se, mikä tutkimuksessa on, oli kyllä minulle jo ihan tuttua asiaa, joten minua kiinnostaa erityisesti se, että sähköiset hankinnat otetaan julkisten hankintojen direktiivin uudelleen tarkastelussa esiin, kun se lähivuosina on luvassa. Tutkimuksessa valitettavasti ei puhuttu aiheesta, joka on minulle tärkeä, nimittäin se, että Euroopan komissio – tarvitsisi nyt enemmän poliittista johtajuutta joukkoonsa niin, että eri järjestelmät jäsenvaltioissa saadaan yhteen toimiviksi. Se olisi tärkeää. Erityisesti pk-yritysten tilanne on muuten hyvin hankala. Muuten tuen muita kannanottoja, mitä tulee siihen, että pääsyn pitäisi olla helpompaa, ei voida ymmärtää sitä, miksi sähköisten hankintojen osalta olisi korkeammat esteet kuin paperimuotoisen. Ei siinä ole mitään järkeä, kun rajataan jo ennalta niitä, jotka voivat osallistua. Toisaalta on myönnettävä, ja sähköisten allekirjoitusten osalta sanoittekin tämän, kun puhuttiin noista määräajoista. Eli standardit eivät ole riittävästi harmonisoituja EUn tasolla. Varmasti olisi järkevää, jos Euroopan komissio voisi pyrkiä harmonisoimaan näitä standardeja ja näin ehdottaa myös avoimia formaatteja, jotka ovat käyttökelpoisia ja kaikille avoimia. Tämä olisi tärkeä kannustin mietinnössäni haluan tämän ottaa myös esiin. Ongelmana minulla on vain, että vihreitä kirjoja on kaksi. Miten saan kaiken mahtumaan tähän tekstiin, kun ajatellaan, että merkkimäärä on rajattu. Ehkä e-hankinta osalta tuonne tarkistuksena katsotaan sitten. Mutta lähetän tämän joka tapauksessa englanniksi etukäteen, jotta voitte tehdä tarkistuksia. Merci, Kiitos, Haide. Minä sanoisin, että olen aivan samaa mieltä kanssanne. Todellakin nyt täytyy päästä tälle vuosituhannelle vihdoinkin. Barbara. Ja, <clears throat> wir ja... Niin. Hyvät esimerkit, jotka mainitsitte. Irlanti, Itävalta, Viro, luultavasti Portugalin totta kai. Hyvät esimerkit voitaisiin mainita. Minä toivon, että komissio oli läsnä ja merkinnyt muistiin nämä ehdotukset teknisistä parannuksista molempien direktiivien osalta. Minä haluaisin kuitenkin esittää teille vielä kysymyksen. Tämä on poliittinen kiista, joka meillä on patenttiratkaisua, tuskin teiltä löytyy, mutta kysyn teiltä kuitenkin. Kun mainitsitte kaikki nämä vaikeudet, jotka käyttöön liittyvät, liittyvät. Ja ne liittyvät sitten meidän poliittisiin ajatuksiin, jonka kautta me haluamme tukea järjestelmää, joka olisi mahdollinen niin, että pk-yritykset voivat osallistua paremmin kuin tähän mennessä. Tässä on nyt ristiriita, kun ajatellaan järjestelmää, jota te esittelitte – sähköisten hankintojen järjestelmä estää oikeastaan tämän, joten tässä on ja Kysyisin teknisten ehdotusten lisäksi, miten voitaisiin antaa vähän neuvoa siihen, miten nämä poliittiset toiveet, joita me olemme parlamentissa ja tuoneet julki ja komission jäsen Barni ei oikeastaan on tukenut tätä, miten nämä voidaan nyt yhdistää näihin teknisiin asioihin? Mein Verständnis nach ist das möglich. Minun käsitykseni mukaan se on kyllä mahdollista. Tämä oli meille vähän tärkeäkin seikka, kun ajatellaan, onko haittoja. Ei oikeastaan. Ongelmana on enemmän se, että sähköistä hankintajärjestelmää ei käytetä vielä kunnolla, joten parempaa tehokkuutta voitaisiin kyllä luoda sitä kautta, että hoidetaan nyt nuo teknisemmät kysymykset tavallaan, jotka hankintaprosessiin liittyvän ja sitten päästään vähän lähemmäksi normaalia maailmaa. Tietenkin on olemassa tiettyjä hankintoja, joissa noita kaikkia kriteereitä ei voida ehkä noudattaa. Eli tietyt vaatimukset, jotka liittyvät koulutuksen edistämiseen, onko nuo täytetty vai ei. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita tultaisiin tarkastelemaan myös sähköisen hankinnan yhteydessä. Eli tämä olisi mahdollista, ei ehkä sähköinen hankinta Asta ööhön, vaan arviointiprosessi, kun on kyse tällaista pehmeimmistä kriteereistä, miten voitaisiin hoitaa tämä paremmin, kun pitää ottaa huomioon tiettyjen kriteereiden noutaminen. Tämä ei ole mikään este sinänsä sähköisen hankinnan käyttämisen, ei ehkä paperittomana siis aasta ööhön koko prosessia, vaan painotettaisiin sitä, kun arvioidaan näitä tarjouksia. Silloin voitaisiin käyttää näitä pehmeämpiä kriteereitä. PK-yrityskysymys esimerkkinä. Tämä oli tutkimuksessa myös mukana. Mielestäni Tanskassa muistaakseni laskutusta hoidetaan pitkälti sähköisesti niin, että on keskitetty taho, joka juuri on apuna erityisesti PK-yrityksille – kun on kyse siitä, että hallinto voi lähettää näitä laskuja vain sähköisesti. Eli tällainen virasto valtion puolelta, joka on vastuussa, valtiollinen taho, joka on vastuussa siitä, että tuetaan pk-yrityksiä, erityisesti sitä varten luotu. Tässäkin puhutaan siis tukitoimista kaikilla tasoilla. Toisaalta on tuettava käyttäjiä julkisten hankintojen yhteydessä, mutta PK-yritykset eri järjestöjen kautta ja niin edelleen tarvitsevat paljon neuvoa siitä, miten nämä kaikki askeleet otetaan. Ja koko asia yksinkertaistuu, jos kaiken kaikkiaan tuo allekirjoitusongelma saataisiin pois maailmasta, niin silloin pk-yritysten on paljon helpompi osallistua näihin hankintakysymyksiin. No jotta keskustelu sujuisi hyvin, parempi ensin kuulla ensin jäseniä, sitten te saatte puheenvuoron, jos aikaa jää. Haluaisin kuulla myös komissiota. No niin, ennen kuin annan puheenvuoron Catherine Stylerille, tervetuloa vie Hans-Peter Mayerin vieraat, tervetuloa. Toivottavasti saatte myönteisen vaikutelman IMKO-valiokunnan työstä. Se on tärkeä valiokunta. Catherine. Thank you. Kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitos alustajillekin. Siellä te totesitte koulutuksesta. Se, mikä pisti silmään, että hankintaväki on hyvin ammattitaitoista, kun joutuu sääntöjen noudattamaan. Totta var- tullut myös uusia haasteita sähköisen hankinnan myötä. Voisitko tästä joku sen enemmän kertoa? Jotain totesitte alustuksessa myös, joka oli aika mielenkiintoista, luottamus. E, jos eivät luota järjestelmään, eivät sitä ota käyttöönkään. Tällainen porkkana ja keppi lähestymistapa niin, että Ehkä tässä on tavallaan kulttuurimuutoksestakin kyse verrattuna siihen, miten se aikaisemmin on toiminut. Mielenkiintoista kuitenkin, kun tässä puhutaan PK-yrityksistäkin, miten ne tästä joutuvat ehkä kärsimään. Se on aika tärkeä osa Euroopan taloutta. Ymmärtäisivät hiukan sen paremmin. Sillä on ehkä vaikutuksia, mitä ei aikaisemmin ole ymmärrettykään. Se, mikä oli myös mielenkiintoista, liittyy haasteisiin. Eri jäsenvaltiot toimivat kovin eri lailla. Meillä on hajauttamisen myötä Skotlannissa oma hankintapolitiikkamme. Olemme ainakin jotain oppineet siitä, ja ehkä koko yhdistyneestä kuningas, muut yhdistyneen kuningaskunnan osat voivat tästäkin oppia, mitä meillä on tehty. Tarvitaan siis yhteistyötä eri jäsenvaltioiden kesken ja myös rajat ylittävissä tapauksissa käyttää hyviä käytänteitä saadaksemme tästä irti kaiken kansalaisten hyväksi. Mainitte, että 19 prosenttia BKTstä on julkista hankintaa. Kuten Haidekin totesi hänen mietintönsä yhteydessä, mietimme myös vihreää kirjaa ja sen esitykset täytyy mennä sitten nappiin. Olisin kiinnostunut kuulemaan, miten te näette nämä parhaat käytänteet lopuksi vielä siitä, miten te näette tämän sähköisen hankinnan edistyvän jatkossa. Kiitoksia Catherine. Haide pyysi vielä uudelleen puheenvuoroa. Sorry, sorry, es ging nicht an. Ich wollte noch... Niin, halusin vielä palata Justin Weilerin kysymykseen. En henkilökohtaisesti usko, että sähköiset hankinnat pitäisi ottaa pakollisina velvoittavina, eikä se voi kaikkea korvata. Halusin tämän vielä selvittää, koska on muitakin menettelyitä, jotka ovat yhtä tärkeitä, kun halutaan tukea innovatiivisia toimintatapoja. Standardisoiduille tuotteille e-hankinta on hyvä asia, yksinkertaisempi menettely. Tässä on kiistatta etuja ongelmana – Euroopan unionissa on se, että vain viisi prosenttia hankinnoista tehdään sähköisesti, vaikka komissio olisi halunnut päästä jo 50 prosenttiin tässä vaiheessa. Kyllä siellä pelivaraa vielä on, mutta ei varmaankaan tällä korvata kaikkia muita menettelyitä. Merci. Kiitos. Meillä nyt ei enää ole aikaa kuin viitisen minuuttia, niinpä annan puheenvuoron välittömästi rouva Maria Mirppi tolkkanne polulle Sanko pääosastolta komissiosta. Uh, hello, I... Hyvää päivää. En oikeastaan pyytänyt puheenvuoroa. Edustan täällä toki Sankoa. Emme ole siinä toimivaltainen pääosasto. Emme halua kommentoida asiaa tässä vaiheessa. <laughs> No kun ei komissiolta kuulla mitään, sen puolen käännyttiin kuitenkin mielestäni aika tärkeä. Ai, sentään joku jotain sanoo komission puolesta. Kiitos. Merci de... Kiitos, että saimme puheenvuoron. Olen herra Galer. Olen virkamies, joka on vastuussa sähköisen allekirjoituksen direktiivistä. Siksi haluaisin rauhoitella parlamentin jäsenten mieli. Olen kirjannut täällä kuulut kommentit Luin pikaisesti myös tämän selvityksen. On erittäin mielenkiintoista, että saadaan tällainen yhteenveto työstä, jota on tehty pari vuoden ajan. Pyydän, että parlamentin jäsenetkin siihen tutustuvat. Vielä yksi täsmennys kuitenkin, ehkä jotain uusia täsmennyksiä, elementtejäkin näiden tutkimusten pohjalta, joka mainittiin. Meillä on myös ja autent, autent, autent, Autentifikaatio liittyvä käytäntö myös tulossa. Euh, Haluaako joku esittää vielä kysymyksen? Ei kukaan halua enää mitään sanoa. Voimme päättää keskustelun siis. Ja parin minuutin kuluttua menee seuraavaan aiheeseen. Kiitos. par la commission. Euh, Alors, la DG Sanko, Monsieur Tamas Molnar. Molnar. Pyytäisin, että ne, jotka lähtevät salista, lähtisivät nopeasti ja hiljaa. Seuraavaksi puheenvuoron saa Euroopan unionin komissio. He voivat esitellä Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa ja sen toimintaa viiden toimintavuoden jälkeen. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Yksikön päällikkö Sankosta. Herra Molnar saa puheenvuoron. Thank you very much, Madam Chair. Welcome. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia IMKO-valiokunnan jäsenille ja vireilijöille ja kaikille muillekin, jotka ovat päättäneet nyt käyttää muutaman minuutin aikaansa kuullakseen, mitä Euroopan kuluttajaverkostoilla on sanottavanaan. ECC-verkosto juhli viime vuonna viidettä toimintavuottaan. Komissio päätti tehdä arvion sen toiminnasta. Kuvasta te näette ECC-verkon johtajat. Monet teistä ovat olleet läheisissä yhteyksissä verkoston kanssa, joten siellä saattaa olla tuttuja naamoja tuossa valokuvassa. Valiokunta tietää hyvin paljon verkoston toiminnasta, joten haluaisin lyhyesti vain kertoa mistä verkostossa on kyse ja mitä sen suunnalla tapahtuu. Kyse on eurooppalaisesta verkosta. Meillä on virastoja joka ikisessä jäsenvaltiossa ja myöskin Norjassa ja Islannissa. Täten me pääsemme joka ikisen kansalaisen ulottuville. Verkoston tarkoituksena on tiedottaa ja tukea kuluttajia silloin, kun on kyse rajatyöttävistä toimista, kun he ostavat jotakin tai yksinkertaisesti vain menevät vieraille toiseen maahan. He voivat kääntyä ECCn puoleen, kuluttajakeskuksen puoleen. Olemme ylpeitä voidessamme sanoa, että vuonna 2010 meillä oli yli 70 000 kontaktia kuluttajiin. Tämä on melkoisen suuri määrä. Sen jälkeen, kun verkostettiin käyttöön vuonna 2005, verkostolla on ollut yli 340 000 uutta yhteyttä kuluttajiin. Budjetti, jonka käytämme, siis yhteensä komission tasolla ja jäsenvaltion tasolla on 8,6 miljoonaa euroa. Mikäli tarkastatte tätä kaavakuvaa, te näette, kuinka tapausten määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Seuraava kaavakuva. Siitä te näette, ne eri osa-alueet, jotka ovat kaikkein problemaattisimpia, tai niihin liittyy kaikkein niiden valituksia. Suurin on selvästikin liikenne. Ja toinen murhen kryyni, vapaa-aika ja kulttuuri ja kolmas ravintolat, hotellit ja maitospalveluita. Näillä kolmella alueella kaikkein eniten tulee valituksia. Mikä tarkastelemme tätä toista kaaviota, myyntimenetelmää, sieltä havaitsette, että sähköinen kaupankäynti on kaikkein suurin ongelmien aiheuttaja. Tässä suurin valitus liittyy sähköiseen kaupankäyntiin kaksi kolmasosaa, joten rajat ylittävissä toimissa, joihin sähköinen kaupankäyntikin liittyy, sähköinen kaupankäynti on juuri se osa-alue, jolla syntyy eniten ongelmia ja valituksia tulee. Seuraavaksi sitten ulkoinen arviointi Komissio päätti ryhtyä ulkoiseen arviointiin kahdesta syystä. Ensinnäkin se halusi arvioida verkoston toimintaa ja toiseksi haluttiin ulkopuolisen näkemys siitä, miten verkosto voitaisiin kehittää. Halusimme suosituksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Voisin painottaa tässä vaiheessa, että tutkimus ja tutkimuksen tulokset eivät ole komission virallinen näkemys, vaan kyse on itsenäinen, kyse on itsenäinen arvio, ulkopuolisen puolettoman toimijan tekemä arvio. Tässä puolestaan on yhteenveto tästä prosessista. En nyt haluaisi käydä tätä yksityiskohtaisesti lävitse, koska minä tässä estän teitä pääsemästä lounaalle. Mutta mikäli teillä on kysyttävä, niin mieli hyvin palaan vielä kysymysten pariin. Tämän vuoden alussa me saimme lopullisen raportin tilanteesta. Siihen pyrittiin löytämään ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin. Nyt ryhmittelen niitä hieman. Tämä on ehkä kaikkein tärkein osa minun esitystäni. nämä kysymykset, jotka, joihin otin vastauksia. Ensinnäkin tämän verkoston tarkoituksenmukaisuus ja vaikutus. Vastaako se kuluttajien tarpeisiin? Pitäisikö lisätä joitakin tavoitteita tai toimia verkoston toimintaan? Auttaako verkosto EUn kuluttajapolitiikan täytäntöönpanossa? Ja mitä vaikutusta verkostolla on kansallisella tasolla ja EUn tasolla? Me pyrimme arvioimaan näitä kaikkia kysymyksiä. Tässä lyhyet vastaukset Tästä voitte havaita, että jotkut kysymykset liittyvät tehokkuuteen ja johdonmukaisuuteen, kustannushyötyyn, kustannustehokkuuteen. Me saamme jotakin suosituksia parannuksiksi, niin ikään. Sitten sivulle kuusi. Ensinnäkin tutkimuksesta havaittiin, että kustannushyötysuhde oli myönteinen. Joka vuosi, kun verkosto toimii, jokaisesta eurosta saadaan 1,77 euron hyöty, kun tarkastellaan näitä valituksia. Me ratkaisemme valituksia kuin mitä joudumme investoimaan verkoston toimintaan. Toinen hyötysuhde, josta olemme erittäin ylpeä, liittyy rajat ylittävään merkittävien kuluttajien kärsimien vahinkojen suuruuteen, jota me käsittelemme. Arviot vaihtelevat 500 miljoonan ja miljardin euron välillä vuodessa. Näin paljon juttuja pystymme käsittelemään. 40 miljoonaa näistä tappioista tai vahingoista pystytään käsittelemään. 23 prosenttia. Kuitenkin toteaisin, että tämä on 30 kertaa se kapasiteetti, jota ECC pystyy tänä päivänä tarjoamaan, joten te voitte havaita, että hyvin paljon parantamisen varaa on. Volyymi on kasvanut 25 prosenttia viidessä vuodessa, mikä tarkoittaa vuotta 2010, joka välttämättä raportissa mukana, koska se kirjoitettiin tuon vuoden aikana. Tuona vuonna parannus oli jopa 40 prosentin tasoa, polvin kasvu. Me uskomme, että verkosto tarjoaa ei vain kuluttajalle, vaan myöskin yrittäjille hyvin paljon hyötyä, koska se varmistaa tasavertaiset kilpailumahdollisuudet ja luo tietyt normit ja varmistaa sen, että kuluttajat voivat nauttia kaikkien yritysten kohdalla samoista oikeuksista. Teemme myöskin mielipidemittauksen. ECC-verkoston käyttäjiltä kysyttiin, onko verkosta hyötyä – 87 prosenttia vastaista katsoi, että palveluita he saivat verkostolta oli heille hyödyksi. Sitten heikkoudet. Valitettavaa kyllä. Verkoston tunnettuus on suhteellisen matala taso, vain 15 prosenttia kansallisesta ja 20 prosenttia rajat ylittävästä rajat ylittävän kaupan harjoittajista tuntee koko verkoston. Joitakin suosituksia liittyy myöskin tämän tunnettuuden parantamiseen. ECC on myöskin todennut, että tiettyä epävarmuutta vallitsee rahoituksen suhteen. Rahoitus on vuotuista ja tämä ei mahdollista sitä, että voitaisiin tehdä pitkäaikaisia suunnitelmia. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, ongelmana on se, että valitusmahdollisuus on hyvin rajallinen, koska ECC ei pakota ketään mihinkään päätöksen se ei pysty pakottamaan yritystä mukaan neuvotteluprosessiin, ja usein ei sen pyrkimykset törmäävät tiiliseinään. Tästä voitte havaita, että 39 prosenttia tapauksista jouduttiin hylkäämään takka niiden käsittely lakkautettiin, koska mitä ratkaisua ei löytynyt, sopimusta ei syntynyt kaupan osapuolten välille. Mitkä olivat sitten syinä epäonnistumisiin. 75 prosenttia tapauksista oli sellaisia, että yritys ei ollut yhteistyöhalukkaas eikä se halunnut ratkaista kiistaa kuluttajan kanssa. Tässä on jotakin tuloksia kuluttajatutkimuksesta. Voitte havaita, että suurin osa kuluttajista, jotka käyttivät hyväkseen kuluttajakeskuksen kuluttajakeskusten verkoston palvelu olivat tyytyväisiä. Jotkut olivat, äh, jotkut olivat erittäin tyytyväisiä, suurin osa erittäin tyytyväisiä, jotkut tyytyväisiä, jotkut vähemmän tyytyväisiä. Me aiomme jatkossakin tehdä tällaisia mielipidemittauksia. Sitten suosituksiin. Olen ryhmitellyt nämä suositukset ja käyn nopeasti ne lävitse. Lisää yksityiskohtia löytyy tästä minun esityksestäni. Mielen vastaan myöskin kysymyksiinne. Ensinnäkin tutkimuksessa viitataan siihen, miten verkostosta tehdään tunnetumpi ja näkyvämpi tai kuluttajakeskuksista. Tässä halutaan pohtia kohderyhmiä, ennaltaehkäiseviä toimia ja myöskin valistustoimia. Tässä tarvitaan koordinointia eri toimien välillä, Euroopan tason ja kansallisen tason toimijoiden välillä. Ministeriöt, hallitukset, kaikki muutkin, jotka ovat kiinnostuneet asioista, täytyy saada mukaan yhteistyöhön. Sitten rahoituksen liittyvä epävarmuus. Suosituksen käytettäisiin kumppanuuspuitesopimusta. Hallitukset voisivat allekirjoittaa sopimuksen, jonka, joka mahdollistaisi sen, että suunnittelua voidaan harjoittaa pidemmälläkin aikajänteellä kuin yhden vuoden aikajänteellä. Lisäksi voitaisiin pyrkiä etsimään mittauskelpoisia suositus- mittareita tai paljon vertailuja saada aikaan, jotka perustuisivat äh, suoritukseen, suoritukseen, suoritusperisteisiin kannustimiin. Lisäksi joitakin suosituksia, jotka liittyvät verkoston sisäiseen toimintaan. Nyt kuulutaan jotakin standardeja. Ja halutaan myöskin tehdä vielä lisää työtä prioriteettien määrittelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että lähestymistapa eri tapauksiin on yhdenmukainen, johdonmukainen, valtavirtaistettu. Ja tärkeä suositus on myöskin se, että ECCn roolia täytyy täsmentää ja selkeyttää silloin, kun on kyse vaihtoehtoisista riitojen ratkaisumenettelyistä, NEB-verkostoista ja muista verkostoista – Teidän valiokunnassani ja muissakin puhutaan usein Solvit-järjestelmästä ja Finnetistä, joten ihmisten täytyy tietää, mikä on mitäkin varten olemassa ja kuka tekee mitäkin. Selkeyttä täytyy saada tässä suhteessa aikaan. Sitten poliittisesta päätöksenteosta, mikä on erittäin tärkeä teidän valiokunnalle. Annettiin suositus, että siinä parempaa yhteistyötä eri verkostojen välillä ja myöskin niiden toimijoiden kanssa, jotka vastaavat vaihtoehtoisista riitojenratkaisuista. ratkaisuista Lisäksi painotettiin sitä, miten tärkeää olisi mainostaa verkoston saavutuksia, mitä on saatu aikaan ja miten verkosto toimii. Sitäkin pitäisi tehdä tunnetummaksi. Tässä puolestaan on joitakin suoria suosituksia, jotka liittyvät näkyvyyteen. Mainitsin Solvitin ja Finnetin, ja nyt mainitsin myöskin Rapexin, joka kuuluu myöskin Sanko pääosastonalaisuuteen. ECC kuluttajaverkosto ei ole mikään tällainen kovinkaan iskevä nimi. Yksi suosituksena olisi, että käytettäisiin tällaista niin sanottua mosaikkinimeä, joka olisi sama kaikilla kielillä. Suositus menee vielä hieman pidemmällekin. Pitäisikö laatia kansalliset verkkosivut, jotka ovat rakenteeltaan samanlaisia? Tämä mahdollistaisi sen, että klikkaamalla pääsisi yhdestä maasta toiseen internetissä ja samasta paikasta saisi aina samat tiedot. Ihmiset ymmärtäisivät, että kyse on verkostosta eikä pelkästään yksittäisten keskusten ryppäästä. Lisäksi viitattiin siihen, miten voitaisiin vuotuisella, vuotuisesti joka vuosi parantaa tiedottamista, tehdä keskusta tunnetummaksi, harjoittaa PR. -ää. Tässä painotettiin yhteistyötä myöskin liike-elämän toimijoiden suuntaan. Lisäksi pohdittiin sellaisia toimia, jotka tuovat mukanaan kerransvaikutusta, esimerkiksi lentokentät, satamat, bussiasemat ynnä muuta, joiden piirissä toimii useita toimijoita. Ja lisäksi painotettiin sitä, miten tärkeää olisi parantaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Tässä on vielä mainittuna kaksi seikkaa arvioinnin suorittajat mainitsivat vaihtoehtoiset riitojen ratkaisun menettelyt, joiden kehittämisen pitäisi olla vapaaehtoista. Minun pääjohtajani tai pääosastoni, pää, Sanko pääosasto, työstää ajatuksia tässä suhteessa. Tulemme myöhemmin tekemään ehdotuksen ja silloin nyt annetut suositukset tullaan ottamaan kyllä huomioon. Erittäin tärkeä seikka ovat äh, yhteiskunnalliset edut tai hyödyt, joita syntyy kuluttajaverkostojen toiminnasta, kuluttajajärjestön toiminnasta, kun puhutaan kustannuksia ja hyötyä, joka syntyy kuluttajalle, mikäli ihmiset ovat halukkaampia ostamaan tavaroita rajat miten paljon tästä tulee hyötyä ja miten voidaan palottaa kuluttajien vesittynyt luottamus. Nämäkin seikat pitäisi ottaa huomioon, kun arvioidaan kuluttajakeskuksia. Ja kun tarkastellaan kokonaishyötyä, joka verkoston toiminnasta on, pitäisi hyvinkin vakavasti ottaa huomioon tällaiset epäsuorat vaikutukset. Olen iloinen vuodessani kertoa teille, että jo nyt on olemassa tiettyjä toimia. Meillä on näkyvyyttä parantava kampanja, joka alkoi tämän kuun alussa ja se jatkuu kesän ajan ja ehkä vielä pidemmällekin. 12 maassa on otettu hank- käyttöön pilottihankkeita. Siinä on laadittu komission ja kansallisten toimijoiden kanssa yhdessä verkkosivu, jonka kautta voidaan kohdentaa tietoa paremmin kuluttajille. Lisäksi meillä on tällainen pohdintaryhmä, jossa ovat mukana ECC-verkosto ja NPC-verkosto. Siellä on mukana myöskin kuluttajien edustajia. Se pohditaan, mitä suosituksia voitaisiin ottaa käyttöön eri jäsenvaltioissa. Siis ECC-verkoston ja CPC-verkoston yhteistyöstä oli kyse. Sitten tapausten käsittely ja tätä koskeva käsikirja, jonka kautta halutaan varmistaa, että meitä ovat yhdenmukaisia ja että lopputulos on samansuuntainen kaikilla EU-ssa. Haluaisin vielä lisäksi mainita, että meillä on niin sanottu sanottu pilottihanke, jonka ei pitänyt olla pilottihanke, mutta josta on tulossa pilottihanke. Edellisessä huippukokouksessa vuonna 2010 me omistimme kokonaisen workshopin työpiirikeskustelun autojen vuokrausta ja sen liittyviä ongelmia varten. Ja ilmeni, että tällä hetkellä koko teollisuuden ala on huolissaan että koko auton vuokrausalan huolissaan sen huonosta maineesta. Ja yhdessä ECCn kanssa haluavat luoda kuluttajaystävällisemmän lähestymistavan. Nyt pohditaan sitä, miten voidaan luoda vaihtoehtoinen riitoratkaisun menettely tälle alalle, miten voitaisiin antaa asianmukaisempi kuva tilanteesta sekä kuluttajan suuntaan että eri toimijoiden suuntaan. Viimeisessä kaavioissa sitten sitten muutama sanan aikataulusta siitä, mitä nyt on meneillään. Parhailla me olemme kuulemassa, kuulemis, on, kuuleminen on kesken osapuolten kanssa sijoiteriverkostot. Lisäksi jäsenvaltioiden tasolla on ryhdytty kuulemiseen. Tänään olemme täällä ja erittäin iloisina kuulisimme myöskin mielellämme teidän näkemyksiänne asioista. Mielellämme pohtisimme myöskin vielä ennen kesän loppua tämän verkoston tarkoitusperää, mitä tavoitteita sillä on. Syksyn korvalla sitten haluamme hioa tämän työn loppuun, ja mikäli kaikki sujuu hyvin, me pystymme jäsenvaltioiden kanssa saamaan aikaan sovun yhteisrahoituksesta. Uusi vuosi, ja seuraavat viisi vuotta voidaan sitten aloittaa uusien tavoitteiden valossa, ja muutenkin siten, että verkoston toiminta on kehitetty ja parannettu. Euh. Kiitoksia alustuksestanne, laajasta sellaisesta. Se osoittaa, miten monimutkainen tehtävänne on. Nyt kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoro. Ai haide, no hyvä. Minulla olisi kyllä kysymys, kun puheenvuoron sain. Puhuitte paljon kuluttajien tyytyväisyydestä, myös siitä, että ollaan aika vähän motivoituneita yritysten puolella – Tarvitaan varmaan yhteistyötä myös paikallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Haluaisin kysyä, mitä te aiotte tulevina kuukausina tehdä? Ja sitten ongelma, joka minusta on teille varmasti perustavanlaatuinen poliitikoillekin, rahoitus. Totesit, että teillä on tarpeet 30-kertaiset rahoitukseen verrattuna, ja sen arvo vain kasvaa tietenkin tämän toiminnan arvo. Kansalaiset näkevät Euroopan unionin näkyvämpänä, minkälaisia suhteita tässä on tulossa. Haide esittää kysymyksen ja Margarittakin. Sen jälkeen saatte vastata. Vielen Dank für diesen, äh, für diesen Bericht und vielen Dank. Kiitos paljon tästä kertomuksesta ja tutkimuksesta. Erittäin mielenkiintoista, mutta samat kysymykset, jotka tekin esititte tuossa lopuksi, eikö kuluttajille ole vähän liikaa se, että näitä verkostoja on niin paljon, solvit, finnet ja niin edelleen. Ja sitten kuluttajien järjestöt totta kai vielä lisäksi. Ja jossain vaiheessa on niin paljon järjestöjä ja tahoja, jotka ovat vastuussa kuluttajasuojakysymyksistä, että on hyvin epäselvää, kenen puoleen nyt oikeastaan tulisi kääntyä. Puhuitte siitä, sanoitte, että haluatte käsitellä tätä kysymystä ja löytää ratkaisun. Toivon ja uskon, että todella on kiireistä löytää tähän ratkaisut. Sama koskee totta kai rahoitusta. Jos varat kanavoidaan paremmin, tulokset ovat paremmat, jos kohdennetaan ei liian moneen verkostoon, jotka kilpailevat lähinnä kuluttajien silmissä, eivätkä yhdessä tue. Toinen kysymys tässä yhteydessä tuo vaihtoehtoinen riitojen ratkaisumenettely. menettely otetaanko se alusta asti jotenkin mukaan. Haluamme huolehtia siitä, että yhteisvaihtoehtoisia riitojenratkaisumenetelmiin ylläpidetään. Olimme vähän aikaa sitten Yhdysvalloissa ja puhuimme kuluttajajärjestöjen kanssa ja siellä osoittautui se, miten lainsäädännön kautta voidaan, valitettavasti kollegat eivät ole täällä, jotka siitä puhuvat usein, mutta jos puhutaan ryhmäkanteista esimerkiksi, niin – jos ryhmäkanne on mahdollinen, niin silloin mieluummin satsataan tähän vaihtoehtoiseen riita- ja ratkaisumenetelmään myös yritysten puolelta. Silloin heitä kiinnostaa paljon enemmän se, että lähestytään kuluttajien toivomuksia jo aluksi ja lähdetään tuohon vaihtoehtoisen menettelyn ideologinen ristikkäinasettelu meillä on täällä valiokunnassa usein pragmaattisempi lähestymistapa olisi suuremmaksi eduksi Ryhmäkanteen pitäisi tietenkin olla ainoastaan vihon viimeinen keino, mutta jos tuo viimeinen keino kääntyä tuomioistuimen puoleen on mahdollinen, niin silloin nämä kaikki verkostot saavat enemmän tukea myös yritysten puolella. Minun teki kyllä vaikutuksen se, miten voimakkaasti Yhdysvalloissa nämä verkostot saavat yritysten tukea, myös rahallista tukea. Kiitos. Merci, Aidu. Kiitoksia, Haide. Rova Hanslik. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Bardzo... Kiitoksia kovasti, rova puheenjohtaja. Kiitos myös alustajallemme. Tämä oli mielenkiintoista kuultavaa. Minulla olisi muutama ehdotus. Minä uskon, että on syntynyt paljon ongelmia, koska ei ole riittävästi tietoisuutta kuluttajien parissa tämän tyyppisestä verkostosta. Kun mietin omaa maatani, ja kysyn ihmisiltä, tietävätkö verkostosta jotain, niin ihmiset ovat vain aivan ymmällään. Eivät tunne ja tiedä tätä asiaa. Siksi me tarvitsemme valistuskampanjoita. Totesitte kampanjan alkaneen myös Puolassa, mutta minä joudun kaivamaan oikein tietoa tästä kampanjastakin omassa maassani, mutta en löytänyt oikeastaan mitään tietoa. Tämä merkitsee siis sitä, että tässä on viestintäpulmia Ilmeisesti tästä ei ole tietoa saatavilla riittävästi. Ehkä kuluttajajärjestöt eivät tee riittävästi tiedottaakseen kuluttajille. Verkosto sinällä on hyvä väline. Kuluttajia pitäisi rohkaista käyttämään sitä. Haluaisinkin, että siitä tulisi oikein kuuma peruna näissä kampanjoissakin, että siitä tulisi tunnetumpi. Mielestänikin, mielestäni on erittäin hyvä miettiä yhtä nimeä kuin kaikissa maissa, solvit tai rapex esimerkiksi. Minun maassa se olisi ehkä eri nimi tai yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaista tilannetta pitäisi välttää, ettei ole eroja. Bernadette oli myös oikeassa, kun hän otti esille sen, että yritykset eivät ole kovin innostuneita vastaamaan kirjeisiin, jos on kyse mahdollisista vahingoista tai haitoista. Tämä liittyy myös siihen, Ongelmat eivät tiedä, että on vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinojakin olemassa. Niitä pidetään usein vaikeina ja hankalina prosesseina. Ja usein joudutaankin tuomioistuimen yrityksellekin pitäisi kertoa, että on olemassa tällainen vaihtoehtoinen riitojen ratkaisu, etteivät menettäisi mainettaan suotta tuomioistuimessa. Eli he voisivat käyttää vaihtoehtoisia keinoja, tai heidän pitäisi käyttää vaihtoehtoisia keinoja. Siksi ehdottaisinkin, että valistuskampanjoita pitäisi järjestää useammin ja laajemmassa mittakaavassa. Tiedän, että tähän liittyy rahaongelmakin. Mutta jos haluamme hyviä tuloksia tyytyväisiä asiakkaita, pitäisi kyllä tätäkin miettiä. Tämä pitää kyllä paikkaansa, olen aivan samaa mieltä, mutta ehkä Puolan puheenjohtajakaudella voidaan käyttää tätä hyväksi sitten. <laughs> Rzeczywiście na pewno, na pewno e, przekażę tą sugestię Polski. Olette aivan oikeassa. Vien nämä terveiset toki Polan puheenjohtajakaudelle. Siellä varmasti ajatellaan jo tätä asiaa. Kiitos. Je dis ça parce que souvent... Sanon sen siitä syystä. Usein Ranskassa odotan kovin paljon Puolan kaudelta niin, että ehkä voitaisiin tätä imakoa muuttaa Puolan kansakunnasta, ainakin ajatellen minkälainen imako siitä on meillä Ranskassa. Ja varmasti tästä kaikesta myös alustaja on samaa mieltä. Ei, onko täällä vielä joku muu, joka haluaa puheenvuoron? Ei. Eli seuraavaksi alustajamme saa puheenvuoron. Thank you very much for... Kiitoksia kovasti kysymyksistä, kommenteistakin, eri aiheista aiheisiin, joita otin esille alustuksessa. Yritin nyt panna ylös kaikkea, mutta jos jotain meni ohi, niin sanokaa. Ensinnäkin, mikä on keskusten tilanne? Eivät nämä ole kuluttajajärjestöjä. Kaksi kolmasosaa kuluttajakeskuksista liittyvät lainkäyttöviranomaisiin, ministeriöihin. Vain yksi kolmannes sijaitsevat kuluttajajärjestöissä. Puolassa esimerkiksi liittyy sekin lainkäyttöviranomaisten toimintaan. Saksassa puolestaan tilanne on eri. Siellä on riippumaton järjestö, jossa on sekä Ranskan että Saksan keskukset samassa rakennuksessa, samoissa puitteissa. Eri tilanteet ovat hyvin poikkeavat. Mutta ei tässä mitään kilpailua toki ole. En tunne yhtäkään kuluttajajärjestöjä, joka rajat ylittäviä tapauksia käsittelisi. Siis emme me tässä kansallisten järjestön kanssa kisoihin ryhdy. Tästä syystä ei ole minkäänlaista riitaa rahoituksestakaan. Se on jäsenvaltioiden harteilla. Ne saavat miettiä, mikä on paras järjestö, ja me luotamme jäsenvaltioiden kykyyn valita kohde oikein. Jos sitten on puhe luottamuksesta, miksi yritykset eivät käytä vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja, niin oikeastaan on kyse kulttuurista, sanoisin. Skandinavian maissa 80 prosenttia riidoista hoidetaan vaihtoehtoisesti tuomioistuinten ulkopuolella. Sekä yritykset että ihmiset haluavat saada aikaan riidalle päätökseen. Jos sitten ajatellaan käsityksiä joissakin muissa maissa, eteläisemmässä suunnassa, ihmiset viis veisaavat, eivät ne luota päätökseen, jota ei voida toimeenpanna ehkä, että se olisi ikään kuin riidan ratkaisu heille. Ihmiset sen paremmin kuin yritykset ja ne eivät käytä vaihtoehtoisia keinoja. Siksi minun mielestäni tarvitaan kyllä ajatusten muutosta. Entäpä pitäisikö sitten tehdä tästä vaihtoehtoisesta ratkaisukerrosta sitova ja pakollinen. No tässä mennään kyllä kansallisten oikeusjärjestelmien varpaille. Minun mielestäni näin ei pidä tehdä, koska meillä on tuomioistuimet tätä varten omat menettelyt kansallisesti pienempiä ratkaisuriitoja varten. Mielestäni vaihtoehtoisen riidanratkaisun pitäisi olla vaihtoehtoinen. Entäpä sitten ryhmäkanteet? USAssa se toimii hyvin, kuten täällä todettiin. No siitä on erilaisia käsityksiä, toimiko se hyvin vai ei. Works well, but it... En minä sitä sanonut, että se toimii hyvin, mutta kyllä se on siellä taustalla paineena. Se johtaa mielestäni siihen, että enemmän sovittaa tuomioistuimen ulkopuolella. Komissio on kyllä tietoinen näistä. Minun yksikköni, mutta toinen yksikkö minun pääosastossani on aloittanut työn tämän parissa – tässä on jo olemassa vaihtoehtoisia järjestelmiä yli puolessa jäsenvaltiosta, tosin hyvin erilaisia. Nyt täytyy vain miettiä, miten saataisiin jotain johdonmukaisempaa aikaan niin, että sitä ei tarjottaisi pelkästään kuluttajille tai kuluttajakysymyksissä, vaan myös kilpailukysymyksissä. Komissio siis itse jo miettii tätä virtaviivaisemmin, että olisi yhtäläiset säännöt kummallakin alalla. Tätä työtä kyllä tehdään ja ehkä sitten työn päätyttyä päästään eteenpäin. Rahoituksesta sitten, totta kai kenkä puristaa siitä, toivottavasti ainakin sama taso rahoituksessa pysyy seuraavissa rahoitusnäkymissä. Uh, ajat eivät ole kovin hyvät tietenkään, kun olemme kriisin kourissa, mutta toivottavasti kun tänään olemme pystyneet esittämään hyviä tuloksia, että ne sitten teidätkin vakuuttavat ja muut päätöksentekijät neuvostossa – kun päätetään rahoituksesta. On nähtävissä, että vielä enemmän voitaisiin tehdä työtä, jos enemmän olisi rahaakin. Kaikki keskus sanovat, että eh, eivät pysty käsittelemään enemmän tapauksia. Siksi nämä kampanjatkin kyllä ovat hankalia, koska he sanovat, että jos mainostan palveluita, niin tulee enemmän valituksia ja pyyntöjä, mutta en pysty niitä käsittelemään. Tarvitsen enemmän henkilökuntaa niitä käsittelemään. Ei ole kyse pelkästään mainostamisesta, sinällään sekin muuten aika kallista, vaan kyse on myös voimavaroista, miten paljon pystymme käsittelemään. Kiitos kovasti tuesta yksittäiselle nimelle verkostoa varten. Toivottavasti saamme kampanjan päätöksiä menestyksellisesti. Siellä on aika vähän rahaa siinä, 12 maassa 200 000 euroa. Suurista rahoista ei ole kyse. Kyse on Google-hausta. Aika vähäinen summa itse asiassa, kuulkaa. Ja kuten sanoisin, Google-haut, jos eri kielillä kirjoittaa kuluttaja valitussanan tai oikeuksista jotain takuista, niin toivomme, että keskukset tulevat aika ylös listalla. Tämän myötä me ainakin toivomme saamme keskitettyä enemmän huomiota ja voimme testata tätä kampanjaa myös, toimivatko ne. Jos se toimii, palaamme tulosten kerran tänne ja pyydämme jotain muuta sitten. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Jos ei, niin muistuttakaa sitten. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Tässä on aikaa vielä. Kiitos tästä, mitä sanoitte, rahoituksesta. 200 000 12 maata varten, niin se on kyllä pikkusumma. Mutta ehkä näilläkin summilla jotain voidaan tehdä. Tehän tiedätte, että me olemme hyväksyneet jo viime viikolla Strasbourgissa talousarvioesityksen. Voitte kyllä parlamenttiin luottaa. Me olemme kyllä tarkkana täällä ja ehkä sitten Puolan kaudella saamme jonkun meidän rinnallemme neuvostostakin. Se olisi hyvä kyllä ihan ajatella Euroopan unionin imagoakin. Onko täällä vielä joku, joka... No, no ei täällä paljon jäseniä kyllä läsnä ole, mutta haluaako joku vielä kysymyksiä esittää? Ei. No, keskustelun voimme näin päättää. Esitämme kiitokset teille. Lykkyä tykö ja rohkeaa mieltä, koska tiedämme, että se on äärimmäisen tärkeää politiikkaa. Siis me tarvitsemme ei pelkästään materiaalisia voimavaroja, mutta myös inhimillisiä voimavaroja. Ja tässä täytyy tehdä hyvää yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. Kiitos. Alo. No niin. Täällä nyt ei ole paljon jäseniä paikalla, mutta sanoisin teille kuitenkin, että tänään iltapäivällä kello 15 meillä on esittelijöiden ja varjoesittelijöiden tapaaminen Schwabin kuluttajaoikeusmietinnön tiimoilta suljetun oviin ja sitten 15.30 jatkamme julkista kokousta, keskustelemme Kreutzmannin mietinnöstä. Sen jälkeen meillä on vielä kuuleminen kello 16. Tapaamme hetken päästä uudelleen.